Tämä esityslista kohta tuli näin käsitellyksi. Äänestys on huomenna kello 12. Ja tulemme viimeiseen päivän kohtaan, joka on tulkkaustoiminnan tehostaminen ja sen kustannustehokkuuden parantaminen Euroopan parlamentissa esittelijänä Rouva Delange. Olkaapa hyvä. voorzitter eh, ik richt mijn woord tot u in het nederlands en ik doe dat heel bewust. minä puhun eh, hollantia ja teen sen ihan tietoisesti. En siis halua puhua saksaa enkä englantia nyt täällä, koska me tämän parlamentin jäsenet, mehän olemme usein hyvin kaukana äänestäjistämme. Ja kun meillä on kiinnostuneita kansalaisia ja journalisteja, niin minä haluan, että he voivat myös ymmärtää minua äidinkielellä. Kyse on tämän parlamentin monikielisyydestä, joka on hyvin tärkeä asia. Minä olen siitä hyvin ylpeä. 24 virallista kieltä ja 88 jäsenmaassa. Itse olen kansalainen, jolla on erityinen heikkous friisin kieltä kohtaan ja erityisesti haluan siis pieniä kieliä suosia, enkä halua sitäkään laiminlyödä että, tai sanoa, että kaikki, kaikkien pitää osata puhua kaikki 24 kieltä. Vain estiä puhutaan vain 0,1 prosenttia ja englantia on yli 30 prosenttia. Jokaisella on oikeus puhua omaa äidinkieltään. Täällä Euroopan parlamentissa meillä on myös Euroopan parhaat tulkit ja ö, me tarvitsemme heitä. Heidän täytyy olla täällä, mutta silloin kun meillä ei ole heille tarvetta, niin silloin heidän ei tarvitse olla paikalla ja tällä tavalla voimme säästää kustannuksissa. Euroopan kansalaiset ymmärtävät, että me tarvitsemme tulkkeja, voitaksemme työskennellä täällä, mutta sellaiset täydet tulkkauskopit, joita ei käytetä, sitä kansalainen ei ymmärrä ja siitä tulee kustannuksia. Se tarkoittaa 125 euroa päivässä. Nämä kokoukset on saatava jaettua tasaisemmin pitkin viikkoa ja kun on kokouksia kello 23 jälkeen illalla, er- niin meidän täytyisi olla tehokkaampia. Olisi parempi saada kokoukset päättymään ennen kello 23 ja parlamentin on mentävä eteenpäin ja mietinnössäni on useita sellaisia kohtia, joiden suhteen voimme ryhtyä toimenpiteisiin. Ensinnäkin priorisointi, prioriteettien asettaminen, kun kokouksia liian myöhään peruutetaan, joku valtuuskunta matkustaa turhaan ja kyse on 20 prosentin lisäkustannuksesta jopa 5 miljoonaa euroa vuodessa. Tällaisista kustannuksista on helppo päästää. Täytyy myös saada aikaan syvempi tietoisuus siitä eh, viranomaisten hallinnon ja eh, itse parlamentin jäsentenkin on oltava voimakkaammin tietoisia eh, tulkkaustoiminnasta ja sen tärkeydestä. Sitten interpretation on demand-tyyppisen asian käyttöönotto. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi piettää tietää tarkemmin, mitä kieliä tarvitaan tietyssä kokouksessa ja vain näitä kieliä sitten tarjottaisiin. Sitten ähm, koko valiokunnalle on tarkemmin myös raportoitava näistä ja haluamme myös tilintarkastustuomioistuinta pyytää tutkimaan sitä, kuinka paljon tulkkausta ei pelkästään parlamentissa, vaan myös komissiossa käytetään. Tällainen tutkimus on tehty viimeksi vuonna 2005, mutta tätä tilannetta on tarkasteltava uudelleen. Tämän tyyppisiä ehdotuksia tässä mietinnössäni muun muassa on. Tarvitaan lisää päätöksiä ja myös kustannusten rajoittamispäätöksiä. Ja lopuksi haluaisin vielä aivan selvästi sanoa, että meidän suurin vaatimuksemme, päävaatimuksemme on se, että me odotamme puhemiehistöltä vuoden loppuun mennessä päätöstä. Kiitoksia kannustuksesta. Meillä on kaksi puheenvuoropyyntöä täällä. Rouva Suika, olkaa hyvä. Mätä. Hvala lepo. Želim zahvaliti gospođi izvjestiteljici De Lange. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijä De Langea Haluaisin oikeastaan korjata hänen sanojaan. Hän puhui 23 kielestä. Meillä on 24 kieltä mukanaan, kun Kroatia liittyi. Haluaisin myös yhtyä siihen toteamukseen, että meidän pitäisi kustannuksia vähentää. Meidän tulisi olla taloudellisempia, säästäväisempiä. Kun olemme nyt saaneet kuitenkin oikeudenkielemme käyttöön, niin haluaisimme jatkaa tätä käytäntöä niin, että voisimme käyttää myös kroatian kieltä. Totta kai olisi parempi toteuttaa perutukset ajoissa. Jotkut ovat aika löyhäkätisiä ja näemme kyllä, että säästöjäkin voidaan vielä saavuttaa. Säästöjen osoittaminen oikeaan kohteeseen totta kai on tärkeää. Tuen myös kielten moninaisuutta me, jotka olemme juuri päässeet jäseniksi, todella toivomme, että voimme jatkossakin käyttää omaa kroatian kieltämme. Kiitos. Sitten Ferreira, olkaa. Kiitoksia, puhemies. Hyvä esittelijä. Tämä mietintö on taas yksi askel hyökkäysten tiellä monikielisyyttä vastaan Euroopan parlamentissa. Aina halutaan tietenkin tehokkuutta mutta jos katsotaan taas talousarvion vähennystä viime vuosilta, niin ne ovat aiheuttaneet sen, että palvelut heikkenevät ja mepeillä ei ole enää mahdollisuus toimia omalla kielellään täällä ja puhua sitä. Jos näitä oikeuksia ei ota huomioon, niin, niin meillä on jo ongelmia sitten. Ongelmana on se, että monissa kokouksissa ei valtuuskunnissa ole valiokunnissa ole tulkkausta, ja tätä ei ota huomioon. No miten tässä nyt sitten jatketaan? Tällä halutaan edelleenkin supistaa. Tätä emme voi hyväksyä, että näin tehdään. Tämä nimittäin tuhoaa tulkkien ja kääntäjien työpaikkoja ja heidän oikeuksiaan sorretaan tässä. Totta kai pitää tunnustaa tämän antamaan oikeudet ja pystyä työskentelemään eri kielellä. Me emme ainoastaan päätä tätä esityslista kohtaa, vaan toteamme myös, että tämmöistäkin äänestetään huomenna kello 12. Seuraava istunto on myös huomenna tiistaina 10.9 kello 9.14 ja 15.23 esityslista on julkinen ja löytyy Euroopan parlamentin nettisivuilta. Päätän istunnon tähän. Toivotan teille hyvää yötä.